Ja nyt äh, odottelemme tässä, että rouva komission jäsen Georgieva saapuu paikalle. Komission varapuheenjohtaja saa puheenvuoron seuraavaksi. Uh, thank you, Mr. President honorable members. Kiitos puhemies. Hyvät arvoisat jäsenet, haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että minut on pyydetty tänne antamaan komission julkilausuma tupakka sopimuksista. Nämä sopimukset on tehty tämän parlamentin tuella ja ne ovat väline taistelussa tupakan salakuljetusta vastaan. Ensimmäinen niistä allekirjoitettiin vuonna 2004. Tuolloin ja nyt Euroopan parlamentti on ollut avainkumppanimme taistelussa tupakan salakuljetusta vastaan. Tämä on rikollista toimintaa, joka murentaa tuloja talousarviostamme. Meillä on tietoja siitä, että noin 10 miljardia euroa menee vuosittain hukkaan salakuljetuksen seurauksena. Tämä vaikuttaa erityisesti jäsenmaiden talouteen, mutta myöskin Euroopan unionin talousarvioon. Voisin asettaa tämän oikeaan kontekstiin. Vuonna 2013 2028 jäsenmaata sai verotuloja laillisesta tupakan myynnistä yli 90 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että yli 10 prosenttia tuloista menetettiin niistä tuloista, jotka olisivat hyödyttäneet kansalaisiamme, mutta tulot menettiin rikollisen toiminnan tuloksena. Tämän vuoksi tupakan salakuljetus on taloudellisesti hyvin merkittävää toimintaa. Huomaamme myöskin, kuinka vahingollisesti tämä vaikuttaa julkiseen terveyteen, terveyspolitiikkaamme, Euroopan unionin tason säädöt ja verotus tähtävät siihen, että ihmiset eivät tuntisi houkutusta tupakointiin, erityisesti etteivät nuoret tupakoisi. Tupakkatuotteiden saatavuus nuorille kasvaa laittoman toiminnan vuoksi. Turvallisuusuhka liittyy tähän ilmiöön, sillä järjestäytynyt rikollisuus saa suuren osan tuloistaan tupakan sala kuljetuksesta. Ja kuten tiedätte, vuonna 2010 me loimme uuden Euroopan turvallisuusagendan, jolla pyrimme erilaisiin salakuljetustoimiin puuttumaan muun muassa tupakan salakuljetukseen. Se on osa tätä rikollisuuden vastustamistaistelua. Euroopan parlamentti on vahvasti tukenut sitä, että tekisimme tästä taistelusta kansainvälistä. Siksi, että tämä Salakuljetus on kansainvälinen ilmiö ja se tarvitsee siksi globaalin vastauksen. Nyt meillä on VTOn tupakkakontrolli puitesopimuksen puitteisto olemassa. Ja 4. toukokuuta komissio teki päätöksen suosituksesta neuvostolle ratifioida tämä sopimus. Tunnustamme kuitenkin, että ratifiointi tulee viemään aikaa. 40 minimi vaatimusratifioinnista, jotka tarvitaan sopimuksen voimaan astumiseksi, meillä on vasta seitsemän tällä hetkellä. Sen lisäksi, että jos saavutamme 40 ratifiointia, emme vielä tiedä, tulevatko ne maat, jotka ovat salakuljetuksen kannalta avainroolissa ratifioimaan tämän sopimuksen. Voi vakuuttaa, että komissio toimii hyvin sitoutuneesti, jotta juuri nämä maat saataisiin mukaan sopimuksen ratifioijien joukkoon ajoissa. Me käymme myöskin tupakkatuotedirektiivin arviointia läpi. Kuitenkaan tämä direktiivi ei voi Euroopan unionin ulkopuolella tehokkaasti puuttua tupakan salakuljetukseen. Tässä kontekstissa ja juuri tällä hetkellä meidän pitkän, välin, pitkän aikavälin ratkaisuiden etsimisessä me etsimme välineitä, joihin voivat kuulua myöskin petosten vastainen sopimukset eri tupakkayritysten kanssa. Philip Morris Internationalin kanssa allekirjoitettu vuonna 2004 sopimus, joka raukeaa vuonna 2016, oli ensimmäinen näistä sopimuksista. Se otti mukaan jäljityksen due diligence-seurannan kaltaisia uusia välineitä. Yhtiön täytyy tietää, kenelle myy tuotteensa ja saattaa tämä tieto saataville. Tämän lisäksi myöskin rahanpesu toimet otettiin mukaan ja 1,5 miljardia dollaria ja 90,3 prosenttia myynnistä suuntautuvat jäsenmaihimme. Tämä sopimus on oikeudellisesti sitova. Se tekee mahdolliseksi ottaa mukaan sellaisia elementtejä, joita ei lainsäädännöllisin toimin helposti saataisi mukaan, erityisesti maksujen jäädytys ilman todistetta syyllisyydestä. Tämä on lisä kimmoke toimia sääntöiden mukaisesti. Komission jäsen Smeta on jo kertonut Euroopan parlamentille, että meillä on ollut Philip Morrisin kanssa seurantakokouksia, kuten sopimus vaatii. Ja tässä yhteydessä Philip Morris-yhtiö ilmaisi olevansa kiinnostunut sopimuksen jatkoneuvotteluista. Me seuraamme tilannetta myöskin laittoman kaupan osalta. Tiedämme, että tällä hetkellä suuri uhka ovat ähm, Merkittämättä sotkeet ovat kaikkein suurin uhka. Me tarkastelemme myös että kehitys tulee vaikuttamaan päätökseemme sopimuksen tulevaisuuden osalta. Me tulemme päättämään arvioitamme muutaman viikon sisällä ja luonnollisesti sen tulokset saatetaan parlamentin ja julkisuuden tietoon. Tietyt seikat ovat hyvin selviä Philip Morris-sopimuksen kautta. Äh, Philip Morrisin tuotteiden salakuljetuksen vähentäminen Euroopan unionin markkinoilla on onnistunut vuosien 2006-2014 välillä väärennettyjen tuotteiden määrä on laskellut 58 prosentin verran. Ja tämä vastaa yleistä kehityskulkua. Tämä lasku koskee sekä salakuljettuja autenttisia että väärennettyjä tuotteita. Me seuraamme tätä tapausta ja olemme sitoutuneita laittoman kaupan suitsimiseen kansalaisten etujen vuoksi. Olemme hyvin avoimia siinä, kuinka tämä tullaan toteuttamaan. Haluan sen selkeästi todeta. Ja se, että olen täällä kanssanne, on hyvin tärkeä seikka. Voin nyt kuulla teidän panoksenne työhön. Tulen pitämään teidät ajan tasalla, kun me kehitymme kun tämä hyvin arkaluontoinen, monimutkainen äh, aihe kehittyy. Paljon kiitoksia. Näin täällä paikalla edustaja Gairin. Ja haluaisin kiittää vihreitä heidän aloitteistaan. Te olette tämän ryhmän jäsen. Anteeksi, ette olekaan. Missä vihreät ovatkaan? <laughs> Anteeksi. Tämä oli minun virheeni. Minun olisi äh, pitänyt lopettaa jo puheenvuoroni, kun olin sitä tekemässä, mutta olen hyvin kiitollinen työstäni. Kiitos. We'll sort it out anyway. No niin, kyllä tämä varmasti saadaan, saada hoidettua ja järjestymään, joten kiitämme rouva Georgieva. Ja nyt puheenvuoron saa kollega Sarvamaa kaksi minuuttia. Madam Commissioner. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, haluaisin kiittää teitä tästä, mikä nyt tällä hetkellä näyttää mahdolliselta. Olette tehneet kaiken mahdollisen. Ja on hienoa, että tulette parlamenttiin antamaan julkilausuman tästä sopimuksesta, joka liittyy siis Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja suuriin tupakkayhtiöihin. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että Neuvottelut komission ja tupakkayhtiöiden välillä, niiden pitäisi olla paljon avoimempia ja läpinäkyvämpiä. Ja nyt tällä hetkellä saamme tai olemme saaneet ainoastaan nähdä asiakirjoja muutaman tunnin ajan ja tämä tapahtui todella turhauttavalla tavalla edeltäjänne kanssa. Käytiin kirjeenvaihtoa ja piti olla olisi pitänyt olla todella asiaan erikoistunut lakimies, jotta olisi voinut niistä papereista jotakin ymmärtää. Ja tässä nyt Philip Morris Internationalin kanssa on tarkoitus tämä sopimus muutamien viikkojen sisällä saada, kuten sanoitte, mutta meidän pitäisi mennä vielä pidemmälle. On hyvin tärkeää, että muutetaan neuvottelutapaa ja tämän parlamentin pitäisi saada tietoa koko neuvottelujen ajan, ei vasta sitten, kun kaikki on jo sanottu, jo tehty. Ja vielä parempi olisi, jos me pääsisimme tarkkailijoina neuvottelupöytään ja tarkkailemaan sitä koko järkeilyä tuon sopimuksen taustalla, mitä me e- unionina voisimme saavuttaa näillä sopimuksilla ja niin edelleen. Kyse on veronmaksajien rahoista ja tällä hetkellä kansalaiset kokevat jäävänsä todella ulkopuolelle näistä kaikista asioista vaikkakin asiat vaikuttavat heidän rahalliseen tilanteeseen ja muuhun. Ja siksi olisi hyvä, että Eurooppa, Euroopan parlamentti saisi kunnolla tietoa tästä. Kiitos. Jalas. Äh, Kiitoksia teille. Rova Ajala Sender, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia. Puhemies, haluan äh, kiittää Georgievaa pitkästä kokouksesta suljettujen ovien takana meidän KONT-valiokunnan koordinaattorien kanssa. Saimme paljon arvokasta tietoa. Salakuljettamisen ja tuoteväärennösten torjuminen aiheuttaa yli miljardin tappiot Euroopan kansantalouksille vuosittain ja samoin on äärimmäisen valitettavaa, että me tätä rikollista toimintaa saa suitsittua, valvottua etua. Ja samoin myös terveysvaikutukset ovat äärimmäisen vahingolliset, niin kuin täällä on todettu. Tuotteet ovat äärimmäisen vaarallisia ja tämä täydellinen valvonnan puute todella vaarantaa kansalaisemme. Näissä tupakkasopimuksissahan tarkoituksena on ollut koordinoida globaalisti toimet savukkeiden salakuljetusta vastaan. Ja mitä tulee näihin uusiin sopimuksiin siinä tapauksessa, että ne tehdään, poliittinen ryhmäni haluaisi, että että kerrottaisiin avoimesti tähänastisista saavutuksista, eli ovatko nämä sopimukset ylipäätään hyödyllisiä ja luonnollisesti talousarvion valvonnan kannalta tarvitaan selvät kriteerit ja ehdot. Ja Euroopan parlamenttina haluamme, että tupakkatuotteiden salakuljettamisen ja väärennösten vastainen toiminta toteutuu maailman laajuisesti korkeammalla tasolla, mutta valvontaa tarvitaan myös ruohonjuuritasolla ja me katsomme, että Äh, tässä äh, ei tule äh, pyrkiä keksimään pyörää uudelleen. Joten se kompromissi, jota tässä kuvailitte, voi sopia meille. Meidän täytyy suojella kansalaisiamme ja heidän terveytensä, niin fyysinen kuin muukin terveys ja tietenkin myös jäsenvaltioiden talouksien terveys on meille tärkeää. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Labajova kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Aihe, jota käsittelemme tänään, on herkkä luontoinen, sanoisinpa jopa kiistanalainen, ja äh, säännöt siihen liittyen ovat yhtä kiistanalaiset. Toisaalta meillä ei ole mitään yleistä yhteiskunnallista tarvetta sille, että tämän tapainen teollisuuden ala kasvaisi. Siksi meidän pitäisi sitä rajoittaa. Pyrimme myöskin rajoittamaan niitä haitallisia vaikutuksia, joita ihmisten terveydelle koituu. Toisaalta tämä teollisuuden ala on laillinen ja tietyissä olosuhteissa voidaan olettaa, että se pitäisi toimia kilpailukykyisesti markkinoilla. Ja myöskin se tuo melkoisen paljon tuloja jäsenmaillemme. Nyt meidän täytyy pyrkiä yhdistämään kaikki nämä kolme ulottuvuutta yhteen säätelypuitteistoon. Tämä on hyvin kunnianhimoinen tavoite. Tällä hetkellä meidän on jotakin, mikä toimii, mutta tilanne ei ole paras mahdollinen. Meidän pitää muuttaa tiettyjä seikkoja. Minä ehdotan, että reilu, avoin varojen jako niiden varojen, joita on saatu tupakkayhtiöiltä. Olisi ensimmäinen ehdotukseni ja sitten parempi harmonisoitu säädöstö, jossa kaikki ehdot ja säännöt ovat selkeät. Voisimme kysyäkin, miksi meillä on vain nämä kolme sopimusta. Pystytäänkö niillä ratkaisemaan tämä ongelma? Meidän pitäisi saada myöskin enemmän tietoa näiden sopimusten sisällöstä ja siitä, miksi ne raukeavat eri aikoihin. Kolmannekseen laiton kauppa liittyy muihin ilmiöihin, joihin nämä sopimukset eivät pysty puuttumaan ja jäsenmaat kärsivät joka tapauksessa siitä. Esimerkiksi kun markkinoille tulvii huonolaatuisia tupakkatuotteita, joita myydään erityisesti maissa – joihin ne tulevat Euroopan unionin ulkopuolella. Tässä tarvitaan säätelyä vielä kipeämmin. Kiitos. Kiitoksia. Ja täällä olisi sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Se on herra Sonikilta. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puhemies. No, kuuntelin todella huolellisesti kollegan selvitystä, mutta kysyisin nyt tämmöistä yleistä asiaa. Kun puhumme tästä taistelusta, jonka komissio on tuonut esiin, niin kysehän on rahasta, ei mistään muusta. Hallitusten näkökulmasta ja rikollisten näkökulmasta kyse on vain rahasta ja nyt nykyiset, nykyinen komission politiikka on epäasiani mukainen. Sillä ei voida torjua tulevia rikoksia. Kiitos. Děkuji vám, pane kolego. Jak jste správně zmínil? No niin, ja nyt voitte vastata tähän kysymykseen. Kiitoksia aivan oikein toitte esiin, että nykytilanne ei ole tyydyttävä. Meillä on kolme ongelmaa, jotka toin esiin, mutta jos enemmän aikaa olisi, voisimme mainita muitakin ongelmia ja siitä, kuinka politiikkaa pitäisi muokata tulevaisuudessa. Kiitos. Un minuutti Kiitoksia sitten herra De Jong. Kiitos puhemies. Savukkeiden äh, salakuljetukseen ja väärennöksiin on luonnollisesti puututtava. Tästä ei ole kahta kysymy- kysymystäkään. Ö, äh, ongelma on nyt siinä, että ö, äh, tässä Vuosia on kulunut ensimmäisistä sopimuksista ja aivan ilmeistä on, että tupakkateollisuus ja sen voimakas loppaus ovat kohdistuneet komissioon. Eivät ne ole mitään kivoja poikia, sanoisin. Eivät ne ole ollenkaan mitään mukavia kavereita ja ei, ei mielestäni myöskään maailman terveysjärjestö tai komissio eivät voi tupakkalobbareita kohdella niin kuin mitä hyvänsä lobbareita. Minun täytyy kyllä todeta, että meillähän on tarkat säännöt siitä, että kerromme, mitä loppareita olemme tavanneet, mitä olemme heiltä saaneet ja niin edelleen. Ja nyt pyydämme oikeastaan ihan samaa komissiolta. Komission tulisi kertoa meille, keitä he tapaavat ja mitä materiaalia näistä tapaamisista on. Ja minä vaadin tätä materiaalia tupakkateollisuuden materiaalia, jonka se teille toimittaa meidän nähtäväksemme, mutta myös kansalaisten nähtäväksi. Kansalaisilla on oikeus äh, tietää, missä mennään. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herästä taas puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, komission jäsen tupakkasopimus Philip Morrisin kanssa. Sitä on pidetty tärkeänä tupakan salakuljetuksen torjuntavälineenä, mutta kun ajatellaan British American Tobaccoa, Japan Tobaccoa ja Imperial Tobacco Limitedia, niin vuosittain ajatellen ALV, joka ja saa jää saamatta. Se on kymmenisen miljardia vuodessa samoin kuin äh, muut tulot. Äh, ja äh, kyllä yhä kriittisempiä ääniä ollaan kuultu. Dalin tapaus, hy- hyvä esimerkki, Michel de Petit, aiempi huippuvirkamies, josta tuli, tulikin sitten tupakkaloppari. Ja todella ylipäätään kova lobbaus tupakkadirektiivin suhteen. Euroopan parlamentti vaatii täyttä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tähän sopimukseen. Ja Sarvamaa tässä totesikin, että tilanne on todella epätyydyttävä. Meillä on monia kysymyksiä näiden sopimusten suhteen, kun ajatellaan vaikkapa BMI kanssa käytävää keskustelua, niin samaan aikaan käynnistetään sopimuskumppani käynnistää oikeusjutun EUta vastaan. Ja sitten se, että tässä käydään näitä neuvotteluja samalla. Nämä ovat meidän kysymyksiämme ja me olemme näitä kysymyksiä esittäneet. Ja ylipäätään tärkein kysymys, ovatko nämä sopimukset todella tarpeen? Te olette pyytäneet vaikutusarviota ja kiinnostaapa tietää, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja kuulemistilaisuus Euroopan parlamentissa tarvitaan. Kiitoksia sitten Gianni Minuutti. Kiitos puhemies. Unionin kansalaiset eivät tiedä, että jäsenvaltiot ovat saaneet kymmenen vuotta kymmenen, parin vuoden aikana siis jäsenvaltiot ovat saaneet miljardeja euroja ja väärennetyt, väärennetyt tupakat tulevat suoraan usein tietyiltä toimittajilta ja kansalaiset eivät myöskään tiedä, että Euroopan komissio on toteuttanut tiettyjä toimenpiteitä Philip Morrisia vastaan 2004 vuodesta ja yksi miljardi euroa kymmenessä vuodessa tämä on unionille maksettu ja kansalaiset eivät tiedä sitä emmekä mekään sitä tässä tiedä, kuinka nämä rahat on käytetty. Sen sijaan tiedetään hyvin, että tupakointi on toisiksi yleisin kuolinsuu maailmassa ja se pitäisi valtaa, välttää nämä kuolemat miljoonia uhreja vuosittain ympäri maailmaa. Ja nyt se, että komissio ottaa näiltä tupakkayhtiöiltä rahaa, jotta ne voivat jatkaa. Se ei kerta kaikkiaan käy, se on rahan tuhlausta. Minut. Kiitoksia, sitten Ferran minuutti. Hyvät kollegat, mitä tulee salakuljetukseen, tämä kauppa on Euroopan unionin politiikan suoraa seurausta. Yleinen ilmiö on Schengenin mahdollistama, erityisesti sen mahdollistama, että sisätullit on poistettu. Schengen on aiheuttanut tupakan salakuljetuksen räjähtämisen. Te olette siis suoraan vastuussa tästä tilanteesta. Tietyt halusivat Schengenin, Schengen ykkösen, Schengen kakkosen, erityisesti Ranska, kuten Nikola Sarkozy sanoi. Minä sanoisin nyt, että jos haluamme poistaa salakuljetuksen, meidän täytyy täysin kumota Schengen, eikä meillä pitää olla Schengen ykköstä eikä kakkosta. Kiitos. Aveți un uh, blue card. Täällä olisi teille sininen kortti, hyväksyttäkö? Ja, domnul Schwab, dacă l acceptați. Yes. Herra uh, Schwab. Kiitos puhemies. Kollega Ferran, tiedättekö tässä kun nyt puhuitte Schengenistä, niin tiedättekö, että savukkeiden sala kuljetus liittyy tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, Schengen henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen. Menivätkö tässä nyt puurit ja pelit sekaisin? Hyvä kollega, ei tässä ole mitään sekaannusta. Uskon, että tällä hetkellä niin kauan kuin emme toteuta sisäpolitiikkaa, sellaista politiikkaa, jossa jäsenmaat itse vastaavat turvallisuudesta ja poliisitoiminnasta, emme tätä salakuljetusta pysty lopettamaan. Uh, Täällä olisi uh, toinenkin uh, sininen kortti teille. Herra Ladrie, sopiko? Olkaa hyvä. niin, kiitos puhemies. Hyvä kollega, te mainitsitte tässä Schengenin, juuri tässä täsmennettiin, että se, tämä ei, asia ei liity niinkään Schengenin toimialaan, mutta on maa, jonka nimi on Englanti, joka ei kuulu Schengen-alueeseen. Oletteko nyt sitä mieltä, että Britanniassa ei ole ollenkaan sala, tupakan salakuljetusta, koska se ei kuulu Schengen? Mm, vähän epäjohdonmukainen tämä teidän kantanne. Enfin, monsieur Lavrio. Edustajalle ei nyt tällä pidä paisutella. Jos te suositte sellaista Eurooppaa, joka poistaa kaikki oikeudelliset välineet, joilla voidaan valvoa tupakan salakuljetusta ja muutakin salakuljetusta, erityisesti Välimerellä, niin minä olen sitä mieltä, että niin kauan kun emme ole käsitelleet, että jäsenmaiden itsemääräämisoikeus on tarpeen, me tarvitsemme jäsenmaita vahvistavaa uutta politiikkaa. Gressle, domi. Kiitoksia. Sitten rouva Gressle, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, parhaat kollegat. Tämän päivän keskustelu on aimoharppaus eteenpäin ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että kaiken äh, salailun jälkeen, joka on kestänyt pari-kolme vuotta, komissio vihdoinkin äh, avaa hiukan tässä nyt korttejaan ja puhuu asiasta julkisuudessa. Mutta nyt äh, tärkeintä on saada tietää, mitä hyötyä tähän astisesta sopimuksesta on ollut. Ja toteaisin, että nämä sopimukset eivät ole suinkaan mitään petoksen torjuntasopimuksia. Ja näin ollen kysymys kuuluukin, mitä sopimuksia ne sitten ovat. Ne tekstit, joita minä olen nähnyt, osoittavat, että tupakkatuotteiden toimitusketjussa on vielä suuria puutteita. Ja minä en ole kyllä nähnyt, että Olaf olisi toiminut <laughs> asiassa juurikaan. Olen ollut aika yllättynyt siitä, että Olaf on ollut näinkin kärsivällinen, itse asiassa suorastaan flegmaattinen tässä asiassa. Ja mitä tulee näihin laittomiin merkitsemättömiin tupakoihin, totesitte, että ne ovat yksi suurimmista ongelmista, ajatellaan no, Kaliningradia ja Kiinaa. Ja Front Nationalin kollegalle toteaisin, että jos tämä jotenkin Schengenin tai EU-hun liittyy, niin sitten äh, ei varmaan äh, muualla maailmassa ongelmia olisikaan. Äh, minä vaadin, että esimerkiksi ei salassa pidettävät asiakirjat tulisi meille vihdoinkin toimittaa. Me tarvitsemme näitä asiakirjoja Eh, esimerkiksi tupakkaa, konsernien reasonable expectations, eh, asiat ja tietenkin kaikki tilastotiedot. Nämä me tarvitsemme, muuten me emme voi arvioida tilannetta, eikä näihin liity minkäännäköisiä liikesalaisuuksia. Lisäksi haluamme kuulla, minkälaisia yhteyksiä teillä on ollut tupakkateollisuuteen. Ja nämä sopimukset itse asiassa ovat hyödyttäneet kyllä näitä yhtiöitä myös kovasti. Kiitos. Rouva Kresli, sopiiko teille Ajala Senderin sininen kortti? Would you, would you accept? Äh, sopiiko? Kyllä. You have the... Kiitos puhemies. Jotta ymmärtäisin äh, tässä rouva Kreslen äh, ajatuksen juoksua vähän paremmin, niin haluaisin esittää kysymyksen. Siis äh, äh, Olafhan on äh, hyvin pitkään tehnyt tätä työtä ja esimerkiksi minun maassani takavarikkoja on tehty hyvin paljon. Minä olisin kysynyt tästä tämän sopimuksen ratifioinnista. Minun hallitukseni on sen ratifioinut, teidän hallituksenne ei. Miksi luulette, että Rova Gressle, teidän hallituksenne ei ole tätä pöytäkirjaa ratifioinut? Eikö se sitä kiinnosta vai miksi? Kysyn tätä ymmärtääkseni paremmin sen, että mitä tässä nyt tulossa on näiden sopimusten suhteen. Kiitos. No rouva kollega, kysykää minun hallitukseltani. minä olen täällä Euroopan parlamentin jäsen, enkä mikään Saksan liittohallituksen puhetorvi. Uh, Von sitten herra Von, kaksi minuuttia. Puhemies hyvä komission jäsen, kiittäisin teitä nämä sopimukset Euroopan unionin jäsenmaiden neljän tupakkayrityksen välillä ovat tarpeen. Niillä puututaan laittomaan tupakkakauppaan ja salatulitukseen. Ne hyödyttävät myöskin tupakkayrityksiä, sillä ilman näitä sopimuksia ne menettäisivät tulojaan. Eli tämä on niille kimmoke allekirjoittaa näitä sopimuksia, mutta ne ovat myöskin tärkeitä Euroopan unionille ja jäsenmaille, jotta voisimme ähm, tullimenetyksiä ja veromenetyksiä äh, vähentää ja näin myöskin sitoa tupakkayritykset Euroopan unionin jäsenmaihin sopimuksiin. Siksi ehdottaisin, että olemassa olevia sopimuksia jatkettaisiin ja niitä, jotka ovat raukeamassa, jatkettaisiin mahdollisimman nopeasti. Meidän ei pitäisi myöskään unohtaa turvallisuus- ja terveysulottuvuutta, joka näillä sopimuksilla on. On tärkeää rajoittaa sitä, että suuria määriä halpaa tupakkaa tulee markkinoille terveyssyistä. Sitä pitää rajoittaa. Ja meidän pitää myöskin taistella tupakan sala kuljetusta vastaan. Se hyödyttää terroristiryhmiä sekä Euroopan unionin ulkopuolella että sisäpuolella pyytäisinkin komissiolta arviointia siitä, kuinka nykyiset järjestelyt ovat toimineet, ellei nyt tässä kuussa, mutta seura- sitten seuraavassa ähm, kuussa seuraavassa täysistunnossa jäsenmaista Portugal on allekirjoittanut sopimuksia tupakkatuotteiden salakuljetuksen osalta. Olisi hyvin tärkeää, että tämä tekisi mahdolliseksi rajoittaa salakuljetusta ei vain Euroopan unionin sisäpuolella, mutta myöskin rajoittaa Euroopan unionin sisään tulevaa tupakka salakuljetusta. Olisi tärkeää, että jäsenmaat ratifioisivat tämän sopimuksen mahdollisimman nopeasti. From... Sitten tällaisen killiltä teille eh, sininen kortti, sopiiko? Kyllä, olkaa hyvä, herra Gill. Yeah, thank you. Mr. Kiitos kollega Walesista, herra Ward. Oletko samaa mieltä siitä, että maailman kuluttajat hyötyvät tällaisesta paketoinnista ja siitä, että Eurooppaan pääsee niin helposti? Meillähän on Irlannin raja lähellä teitä ja lähellä yhdistynyttä kuningaskuntaa ja oletteko sitä mieltä, että nämä ajatut politiikat tässä nyt auttavat parhaiten kuluttajia? Kiitoksia walesilaisille kollegoille tästä kysymyksestä. Kuten muutkin ovat sanoneet, yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Schengeniin. Ja minä tiedän, kuten tekin, koska matkustamme usein välillä, että melkoisen tarkkoja tarkastuksia lentokentillä ja lautoilla yhdistyneen kuningaskunnan rajoilla tapahtuu. Se tekee salakuljetuksen vaikeammaksi. Mutta tässä puhumme sopimuksesta, jota tehdään tupakkayhtiöiden kanssa, jotta toiminnassa tehtäisiin vielä vaikeampaa Euroopan unionin ähm, ulkopuolelta, kun halutaan näitä laittomia tuotteita tuoda Euroopan unionin sisäpuolelle. Kiitos. Tämä Kiitoksia ja sitten Riis minuutti. Kiitos puhemies. 12 vuotta tässä on kulunut ja nyt tästä 2004 vuonna tehdystä yhteistyösopimuksesta Philip Morrisin ja komission välillä on otettava opiksemme. Sopimuksen varjolla komissio sanoo, että tupakka, salakuljetettu tupakka on vähentynyt mutta 2012 suurimmat, neljä suurinta yhtiötä, noin 12 miljardia, ovat antaneet, mutta se on kuitenkin vähemmän kuin salakuljetetun tupakan arvo. Ja kaikki ei ole meille aivan kunnossa juuri eettisesti tai poliittisesti. 5,3 artikla tuossa puitesopimuksessa sanoo, että kaikki suorat yhteydet tupakkayhtiöiden ja päättäjien välillä pitäisi estää. McAvanin esittelijä, todella me haluamme tätä kirjaimellisesti noudattaa. Ja nyt pyydän, että komissio ei uusi tuota sopimusta, vaan käyttää näitä paljon innovatiivisempia välineitä, joista jo puhuttiin. From Mr. From... Sopisiko teille sininen kortti Sulikalta? Ei. Kiitokset, joten me jatkamme herra Bove puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Hyvä komission jäsen, minä tartun ensimmäiseen periaatteeseen, joka WHO on pöytäkirjassa mainitaan, on olemassa tupakkateollisuuden ja suuren yleisön ja kansanterveyden välinen suuri ristiriita. Artikla 17 mm, selkeästi tässä sopimuksessa toteaa, että sopimusosapuolet eli Euroopan unioni, niiden täytyy torjua kaikki sellaiset sopimukset ja kumppanuudet, joita tehdään tupakkateollisuuden kanssa. Oikeudellisesti tilanne on aivan selvä. Jos me jatkamme neuvotteluja, me rikomme eurooppalaista oikeutta ja kansainvälistä oikeutta ja sopimusta, jonka vuonna 2004 olemme allekirjoittaneet ja toimeenpaneet vuonna 2005. Tässä on oikeudelliset syyt lopettaa tämä. Me emme saa sekoittaa äm, väärennettyjä tuotteita ja petoksia. Nämä petokset ovat tupakkateollisuuden organisoimia, ne voittavat sillä rahaa. Salakuljetus taas on niiden intressien vastaista me emme tällä hetkellä saa petoksia tekeviä tahoja tukea, eli tupakkateollisuutta emme saa tukea, se on todellakin mafia. Aivan selkeästi pyydän, että päättäisimme heti kaikki neuvottelut tupakkateollisuuden edustajien kanssa. Tämä on kansanterveyden vastausta, tämä on kansainvälisen oikeuden vastaista. Kiitokset. Sudikalla olisi teille kysymys, sininen kortti, sopiiko? Olkaa hyvä, Sudika. Äh, Tällä kertaa sopii. Kiitos puhemies. Rouva Riis ei halua vastata kysymyksiin, koska hänen kantansa ei ole kovin selkeä ja siksipä kysynkin eh, kollega Bovelta. Olette oikeassa. Tarvitsemme avoimuutta, meidän täytyy voida nähdä asiakirjat, mutta niin kauan kuin kansalliset poliisiviranomaiset ja sisäministerit ja tulliviranomaiset eivät pysty tekemään työtään, tämä ei onnistu. Nyt vaikuttaa siltä, että kansalliset, kansallinen poliisi tavallaan suvaitsee salakuljetuksen, tupakan salakuljetuksen eikä toimista vastaan. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Meidän täytyy tätä työtä tehdä, mutta tällä hetkellä se raha, jota komissio ja Olaf keräävät, joka lähtee jäsenmaihin, on jotakin, mikä tulee tupakkateollisuuden tarkistuksista. Eli tässä gangsterit itse järjestävät valvontaa omien tuotteidensa salakuljetuksen osalta. Tämä on skandaalimaista. Eihän tämä ole tapa käydä tätä taistelua. Meillä on tilanne, jossa Dalitapauksessa Belgiassa tuomari on kutsunut Olafin edustajat puhumaan liittyen näihin laittomiin kuunteluihin. Seuraavaksi Coburnin kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. The President. Kiitokset, vaan puhemies. Tietenkin me haluamme, haluamme päättää salakuljetuksen ja laittomat savukkeet, mutta miten ihmeessä me pystymme sitten äh, salakuljetettujen laadun äh, takaamaan. EUn pitäisi äh, kyllä todella laittaa pyssy näiden äh, tupakkayhtiöiden äh, päätä kohti, sillä kun puhutaan nyt esimerkiksi äh, niiden voitoista, niin tämähän on aivan valtavan hienoa. Jos me teemme merkitsemättömiä standardipakkauksia savukkeille, niin sittenhän äh, se kaikki tulee vieläkin helpommaksi äh, se väärentäminen, joten äh, sitten tuoteväärennösten määrä lisääntyy entisestään. Jos kuluttajat haluavat polttaa savukkeita, niin heidän täytyy näin saada tehdä muuten joutuvat polttamaan ties mitä, kukaan ei tiedä mitä niissä on. Ja tässä tämä on hoidettu täysin epädemokraattisesti. Tämä asia kuuluu kansallisvaltioille eikä EUlle millään tavalla. Ja EU kollektiivisesti on nyt sitten saanut 2,15 miljardia dollaria yhtiöiltä. Tämä on äh, EU-suojeluraha ihan Al Capone tyyliin. Ja tämä kyllä näyttää EUn todelliset kasvot. Kiitos. Thank you, Monsieur Coburn. Kiitokset, herra Coburn. Seuraavaksi äh, Claudia Schmidt, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Herzlichen Dank Sydämiset kiitokset komission ja sen puhemies. Nämä tupakkasopimukset väitetysti ovat hyvä asia, mutta kuinka hyvä, sitähän me emme tiedä, koska komissio ei voi tai halua kertoa meille näistä arviointikertomuksen tuloksista. Ja kun Philip Morris-sopimus on päättymässä 2016, niin kysyisin, että minkälaista lisäarvoa komissio näkee näissä vuosittaisissa lisämaksuissa, kun näitä rahoja ei kuitenkaan ole sidottu mihinkään. Onko Philip Morrisin kanssa nyt siis käyty ensimmäisiä neuvotteluja sopimuksen mahdollisesta jatkosta? Jos ei ole, niin miksei? Ja sitten vielä euro barometri aiotaan toteuttaa. Mitä ihmeen lisäarvoa tällainen tutkimus tuo? Se on pelkkää rahahukkaamista. Kyllä tässä nyt mielestäni asiat karkaavat käsistämme. Kiitos. Mulțumim. Kiitos. Domnu Gaier pentru... Ja sitten Gaier kaksi minuuttia. Danke, Kiitos puhemies. Arvoisa komission varapuheenjohtaja Georgieva, parhaat kollegat. Minä olen iloinen saksalainen demari, että varmaan kuulette kyllä, <clears throat> kun minä lopettelen, että mikä on vihreiden ja demareiden ero verrattuna minun ja Boven puheenvuoroihin vaikkapa. Kun nyt ajatellaan tupakan salakuljetuksen torjuntaa, niin se on äärimmäisen tärkeää siksikin, että taustalla ovat järjestäytyneen rikollisuuden rakenteet, koska niiden täytyy ensin ansaita nämä rahat, sitten pestä nämä rahat, eli saada ne talouden rattaisiin pyörimään. Tämän mittaluokan toiminta on mahdollista ainoastaan järjestäytyneen rikollisuuden puitteissa. Ja se vesittää demokratiaamme, se on otettava äärimmäisen äärimmäisen vakavasti. Nythän äh, nämä niin kutsutut cheap whites, eli merkitsemättömät äh, äh, savukkeet tai savukkeet, ähm, joita ei Saksan markkinoilla edes myydä näitä merkkejä, niin ovat saaneet valtavan markkinaosuuden jopa 25 prosenttia jo. Meidän on välttämättä tätä salakuljetusta torjuttava. Miten? No esimerkiksi niin, että Olafin toimijat voisivat näiden savukkeiden lähtömaissa, tuottajamaissa paikan päällä olla yhteydessä viranomaisiin, eikä mielestäni ole hyväksyttävää, että Olaf esimerkiksi Kiovassa ei ole päässyt toimimaan minä en ole samaa mieltä kuin vihreiden ja kristillisdemokraattien kollegat siitä, että meidän tulisi mm, lopettaa nämä neuvottelut. No mitä ihmettä me sitten teemme? Mikä on vaihtoehto? Eivät nämä meidän vetomuksemme meitä pitkälle vie, joten äh, meidän on puututtava sinne, missä oikein tekee kipeää, eli rahoihin. No, missä... no niin, täällä olisi Povelta sininen kortti. So- sopiko? Hyvä. Mike. Okei, se no nyt mikrofonikin. Minä puhuin tämän väärentämisen ja petoksen välisestä erosta. Ja WHO tunnustaa, että Philip Morris itse on järjestää väärennöksiä. Ja nyt tietysti monet muutkin kanavat niitä tuottavat. Tämä on tunnustettu nämä yhtiöt siis itse järjestävät väyliä tätä varten. Ja siksi tietyllä tavalla niiden täytyy kuitenkin salatuljetukseen puuttua, koska nämä yhtiöt menettävät rahaa sen takia. Ja WHO on, WHO on tunnustanut selkeästi sen, että Willik Morris on tässä osallisena. Domnul... Äh, ja Kajer. Kyllä minä ymmärrän tämän eron, mutta äh, parahin kollega Pove, teidän pitäisi ymmärtää, että Philip Morrisin savukkeiden äh, osuus äh, takavarikoiduista on tällä hetkellä vähentynyt 85 prosentilla. Eli maailman terveysjärjestö on ehkäpä tässä hiukan pudonnut kärryiltä. Nämä teidän tietonne eivät ole ehkä ihan ajankohtaisia syyte siitä, että he tukisivat salakuljettajia ja ainakaan tämän yrityksen kohdalla mielestäni näin ollen enää päde. Siksi minä tuen näitä sopimuksia. Okay, Miros. Kiitoksia. Sitten ähm, Miroslav Pohe, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minun mielestäni tupakointi on yksi kaikkein suurempia Euroopan eurooppalaisten kansalaisten terveyttä uhkaavia riskejä. Meidän pitäisi pyrkiä rajoittamaan kaikilla tavoilla näitä riskejä. Siksi tämä ehdotus on tervetullut. Meidän pitäisi rajoittaa tupakan salakuljetusta. Me menetämme miljoonia ja miljoonia euroja, mutta tällä on muutakin haitallisia vaikutuksia. Eräissä Euroopan unionin jäsenmaissa halvat tupakkatuotteet aiheuttavat pahaa tupakkariippuvuutta nuorten keskuudessa. Meidän pitäisi erityisesti suojella nuoria. Ja saman aikaan tiedämme, että tämän kaupan tulot kasvattavat rikollista toimintaa. Siksi meidän pitäisi pyrkiä löytämään ratkaisu tähän ongelmaan kiinnittää siihen paljon huomiota. Siksi Euroopan unioni eh, vuonna 2004 solmittua sopimusta tervehti ilolla. Kuitenkaan valitettavasti emme tällä hetkellä komission nykyisiä toimia voi vastaavalla tavalla tukea. Meillä ei ole mitään tietoa saatavilla tällä hetkellä jotta tietäisimme e- paremmin, mikä näiden sopimusten tulevaisuus on. Erityisesti me emme tiedä, Saavutettiinko näillä sopimuksilla sitä, mihin tähdättiin vuosia sitten? Vaikka sopimukset ovat käynnistyneet eh, ja neuvottelut niistä yli vuosi sitten, emme ole saaneet komissiolta mitään eh, tietoa neuvotteluista. Emme edes tiedä, onko tupakkayhtiöiden kanssa käytävä yhteistyö oikea tapa edetä. Mielestäni tässä Euroopan komission toiminta ei ole onnistunut vakuuttamaan Euroopan parlamenttia ja Euroopan kansalaisia. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Patsiittis, olkaa hyvä. Madam. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. 2007 täysistuntokeskustelussa Euroopan parlamentti kiitteli Philip Morrisin ja komission välistä sopimusta ja yleisesti myös muiden tupakkayhtiöiden kanssa tehtyjä sopimuksia. Niitä pidettiin menestystarinana. Kun nyt katsotaan 1990-luvulla, niin siihen nähden sala, tupakasalakuljetus on vähentynyt. Mutta suurin osa tulee Baltian alueen ja yleisesti EUn alueen kautta salakuljetusta tupakasta. Ja todellakin tarvitaan parannuksia, mutta pitääkö sitten jatkaa näitä sopimuksia tupakkayhtiöiden kanssa vuoden 2016 jälkeen, niin sitä varten täytyy saada täsmällistä tietoa, mitä on saavutettu nykyisillä sopimuksilla. Kiitos. Domnul Florence. Kiitokset. Sitten Florence puolitoista minuuttia. Rova komission jäsen, suuret kiitokset. Minä olen hiukan yllättynyt siitä, että puhutte eh, salakuljettajista. Minun mielestäni eh, he ovat eh, verorikollisia, terveysrikollisia. Minä olen 20 vuotta tällä alalla jo toiminut ja direktiivi on hyväksytty ja jo, jo, jo nyt ollaan näitä jäljitettävyyskriteereitä muuttamassa. Mielestäni tämä on virhe. Meidän täytyy nyt toimia niin kuin päätettiin puolitoista vuotta sitten, eli jäljitettävyysstrategiaa täytyy kehittää. Sanonpa siihen liittyen yhden jutun. Tupakkateollisuus, johon viittasit, tupakkateollisuus Lontoossa hyötyy todella paljon siitä, että se osallistuu tähän jäljitettävyysprosessiin ja luonnollisesti se haluaa löytää mahdollisimman paljon salakuljetettuja tuotteita, mutta mahdollisimman vähän väärennyksiä, koska väärennyksistä joutuu itse maksamaan. Emme me pysty tätä kenellekään enää selittämään, että tällainen järjestelmä on tällä vuosisadalla vielä olemassa. Eli nyt kaasua, kaasua, rouva komission jäsen, kaasua sille, että asiat selvitetään. Arvoisa kollegani Gresle, tässä kaikki yksityiskohdat jo esittelikin, enkä niitä toista, kun hän sen niin erinomaisesti teki. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Rouva Geolin minuutti. Thank you, Mr. President. Um, Kiitoksia puhemies. Nämä tupakkasopimukset eivät ole täydellisiä. Niitä on kritisoitu läpi parlamentin tässä keskustelussa. Esimerkiksi maksujen jäädyttäminen lähempi yhteistyö teollisuuden ja Euroopan unionin välillä ovat kritiikin kohteena. Olemme nähneet samantyyppistä viivittelystrategiaa Euroopan unionin korkeimmillakin askelmilla tupakkadirektiivin osalta. Kuitenkin tästä huolimatta tupakan salakuljetus ja varjomarkkinat ja niitä, niiden vastainen taistelu on äh, osa Euroopan unionin työtä. Koska meillä ei ole muita välineitä, meidän pitäisi varovaisesti ottaa nämä tupakkasopimukset vastaan. Kuitenkin meidän täytyy tehdä vielä enemmän. Tämän tyyppisen toiminnan pysäyttäminen pitäisi tapahtua sen juurella. Meidän pitäisi puuttua myöskin siihen, että ihmiset eivät tätä kuvottavaa tapaa omaksuisi. Meidän pitäisi siis äh, toimia niin, että tupakkadirektiivi saattaisiin pian päätökseen ja myöskin toimeenpantaisiin. Kiitoksia. Kiitos. Nyt äh, siirrymme äh, puheenvuoroihin äh, ilman puhujalista ulkopuolelta. Puheenvuoropyyntöjä on koko joukko. Yritän nyt antaa yhden puheenvuoron jokaiselle poliittiselle ryhmälle. Ensimmäisenä Pipiet, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tupakan tai tupakointi on, vaikuttaa suoraan kielteisesti terveyteen, se on uhka terveydelle. Ja nyt kun tähän sitten lisätään vielä sal, tupakan salakuljetus, jonka takia menetetään varoja, niin on todellakin harjoitettava valvontaa. Kyse on kansalaisistamme ja heidän rahoistaan. Näin ollen meidän kansalaisten edustajina pitäisi saada enemmän tietoa komission ja tupakkateollisuuden välisistä neuvotteluista. Tupakkan väärentäminen, salakuljetus on todella yleistä toimintaa Euroopan unionin itärajoilla ja tämä liittyy luonnollisesti kansalaisten köyhyyteen noilla alueilla. Ja siksi tullien pitäisi voida kohdentaa toimensa paremmin, jotta tämä onnistuisi. Mikov, minuutti, olkaa hyvä. Mike. Kiitoksia. Hyvä. Komission sen Georgieva yli 10 miljoonaa euroa menetään vuosittain tupakan salakuljetuksen vuoksi. Siksi meidän pitäisi löytää mekanismeja, joilla asiaan puututaan. Nämä tuotteet ovat hyvin vaarallisia kansanterveydelle ja tämän lisäksi syntyy yhteiskunnallisia riskejä, koska yhteiskunnallisia sääntöjä ei kunnioiteta tässä kaupassa. Yli 10 miljoonaa tupakkatuotetta tulee Bulgarian ja yli 450 ähm, miljoonaa euroa menetetään veromenetyksinä tämän toiminnan ansiosta. Tällä rahalla voisimme rahoittaa esimerkiksi kouluja ja koulutusta. Olen sitä mieltä, että sopimukset olisivat hyödyksi. Seuraavaksi John Baski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Уважаеми господин председател, уважаема комисар Георгиева, No Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Me olemme kritisoineet melko lailla näitä tupakkasopimuksia. Luonnollisestikin ne eivät ole täydellisiä, mutta niitä kuitenkin tarvitaan aivan samoin kuin sopimusten täytäntöönpanon valvonta. Bulgaria on val- tupakan valmistajamaa ja noin 5 prosenttia työntekijöistä toimii tupakka-alalla. Tämä on siis hyvin tärkeä ala monille bulgarialaisille alueille ja monille yhteisöille ja siksi kaikki rajoittavat toimenpiteet tupakka-alalla vaikuttavat kielteisesti tupakan valmistajiin Bulgariassa. Senpä takia kannatan komission ehdotusta sen suhteen, että sopimusten täytäntöönpanoa valvotaan jatkossa paremmin, jotta voidaan sa- tupakan salakuljetus lopettaa. Poštovana. Sitten Jakutsic minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, jos nämä sopimukset ovat ratkaisseet salakuljetus- ja väärännösongelman, ne ovat tervetulleet ja jos tämä 10 miljardin verotulojen menetys näillä ratkaistaan, sekin on tervetullutta. Ähm, kuitenkin, kuten hyvä komission jäsen huomaatte, äh, olemme täällä kuulleet hiukan epäileviä ääniä näiden seikkojen toteutumisen suhteen. Tässä on paljon toimijoita mukana pelissä. Haluaisin käyttää hyväkseni tätä mahdollisuutta ja kiinnittää huomionne siihen, että meidän ei pitäisi puuttua vain suuriin tupakkatuottajiin. Meidän pitäisi suojella pieniä tuottajia, äh, tupakka- ja savuketuottajia. Tämä teollisuus on minun maalleni Kroatialle hyvin tärkeää Meillä on paljon savuke- ja tupakkatuotantoa ja se pitäisi myöskin saada mukaan tähän ohjelmaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Ferreira minuutti. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. No on ihan selvää, että joitakin asioita on selvitettävä, kun puhutaan komission ja tupakkavalmistajien välisistä sopimuksesta ja myös valoa täytyy suunnata tiettyihin asioihin, mukaan lukien sopimusten tavoitteet ja vaikutukset salakuljetukseen. Kyse on tupakkateollisuudesta kuitenkin. Tupakkateollisuus itse nyt tässä määrittää ja testaa tupakoita, savukkeita ja se, se liittyy tietyllä tavalla lailliseen tupakan kauppaan. tätä suhdetta täytyy hieman selventää ja siksi olemme yhtä mieltä kaikista näistä kysymyksistä, jotka täällä on esitetty muun muassa varojen käytöstä jäsenvaltioissa ja niin edelleen. On tehtävä todella paljon vielä, jotta tupakointia sellaisenaan voidaan vähentää Pitää luoda paikkoja, joista saa tietoa tupakoinnista ja tupakointia pitää puolella vähentää ja katsoa, kuka tässä voittaa ja kuka häviää. Kiitos. Eh, domna vicepresidenta, domna komissar Georgieva. Ja nyt loppupuheenvuoro. Komission varapuheenjohtaja Georgieva, olkaa hyvä. Kiitos. Haluan kiittää teitä kaikkia siitä, kaikkia siitä että osallistuitte tähän keskusteluun, joka selvästi osoitti, miten monimutkainen tämä käsitteillä oleva aihe on. Haluan vielä pyytää anteeksi sitä, että täällä ihmiset ja puolueet menivät sekaisin iloisesti. Se ei suinkaan ollut tarkoitukseni ja haluan äh, kiittää Stassia ja Gajeria heidän äh, puheenvuoroistaan. Ehkä viisi seikkaa ajatellen äh, äh, sitä, miten tämä keskustelu parlamentin kanssa tulee jatkumaan. Ensimmäinen asia, jonka haluan sanoa, on se, että minä sitoudun henkilökohtaisesti yhteistyöhön äh, sen määrittelemiseksi, mikä tämän välineen rooli tulee olemaan. Niin kuin monet täällä ovat todenneet, tarvitaan laajempaa lähestymistapaa Mm, tämä väline ei tietenkään äh, voi äh, hoitaa kaikkea, mutta sen rooli tulevaisuudessa on nähtävä. Toinen äh, seikka, jonka halusin nostaa esiin, on asia, jonka lä- josta lähes kaikki olivat samaa mieltä muista mielipideeroista huolimatta, eli läpinäkyvyyden, avoimuuden lisäämisen välttämättömyys. Meidän on käytävä avointa keskustelua. ja läpinäkyvyys niin pitkälti kuin se on, kuin se on mahdollista tulee toteutumaan meidän puoleltamme. Me tulemme tarkastelemaan sitä, miten te voitte aktiivisesti todella osallistua tähän työhön. Sitten kolmas seikka, niin tällä hetkellä neuvotteluja ei ole käynnissä on käyty alustavia neuvotteluja Philip Morris Internationalin kanssa nykysopimuksen mukaan kaksi vuotta ennen sopimuksen päättymistä tulee sonderata sen mahdollista jatkoa. Nämä keskustelut tuolloin käytiin ja tuolloin kysyttiin, onko Philip Morrisin puolella kiinnostusta sopimuksen jatkamiseen ja molemmat osapuolet tuolloin ilmaisivat kantansa siihen, että ennen kuin puhutaan siitä, tuleeko uutta sopimusta vai ei, me arvioimme oman kantamme sopimuksen tarpeellisuuteen. Ja kun tämä tieto meillä on, me sen teille ilmoitamme ja luonnollisesti kuulemme sekä parlamenttia että neuvostoa sopimuksen jatkamisesta. Jotkut ovat selkeästi puhuneet sopimuksen jatkon puolesta, toiset varovaisemmin sanakääntein ja myös on kuultu puheenvuoroja mm, sopimusten jatkamista vastaan. Luonnollisesti myös kustannushyötyanalyysi on toteutettava ennen päätöksentekoa. Ja tämä kaikki tulee tapahtumaan avoimessa, läpinäkyvässä hengessä. Mitä neuvotteluja, mistä te ette olisi tietoisia, ei tulla käymään. Neljäs seikka, kysymys, joka minulle esitettiin. Haluan vastata siihen nyt tässä suoraan. Onko teillä oikeutta edes äh, pohtia neuvottelujen jatkoa, koska tupakkavalvonta yleissopimuksen pöytäkirjan viidennessä artiklassa asiaan viitataan. Ja tässä todetaan, älkää puhuko, siis älkää puhuko näille ihmisille, että tätähän te tarkoititte. Ja on sihteeristö FCTC on äh, antanut suuntaviivat siitä, miten äh, toivovat osapuolten äh, tätä pöytäkirjan artiklaa soveltavan käytännössä. Ja tässä on selkeä poikkeus liittyen näihin tupakkasopimuksiin. Eli ei se nyt sitä tarkoita, että meidän tulisi kevytmielisesti tehdä päätöksiä, mutta pöytäkirja ei mitenkään estä sopimusten tekemistä. Ja viides viimeinen eh, seikka, niin eh, puhuttiin riippumattoman laboratorion eh, tutkimuksesta. Monet teistä totesitte, että jos yhtiöt itse tekevät kaikki arviot, niin me jäämme tässä kyllä hiukan, hiukan sivuraiteille ja näin ollen äh, olemmekin äh, tarkastelleet mahdollisuutta äh, riippumattoman laboratorion käyttämiseen. Vielä korostaisin, että tuo meidän tuleva vaikutusarviomme aika merkittävät vaikutukset laittomaan kauppaan tällä on ollut. Jos nyt jotain osviittaa antaisin, niin Mehän olemme täällä nyt keskustelleet noin puolitoista tuntia ja joka ikinen minuutti 22 savukerasia on takavarikoitu. Volyymit ovat siis miljoonissa ja nämä ovat siis sellaisia savukkeita, jotka näin eivät pääse markkinoillemme alle markkina hinnan äh, vaarantamaan äh, nuortemme ja kansalaistemme terveyksiä. Eli joka, joka minuutti savukkeita takavarikoidaan. Kyllä hyötyä näin ollen sopimuksesta on ollut, mutta samalla täytyy toki muistaa se, että meidän sääntely, kehyksemme sääntely, me kehittyy jatkuvasti. Nythän meillä on siis direktiivi ja myös tuo pöytäkirja ja nyt meidän on tehtävä kaikkemme. Tästä olen täysin samaa mieltä kaikkien puhujien kanssa, jotka tätä vaativat, niin että saadaan pöytäkirja ratifioitua ja tätä ratifiointiprosessia nopeutettua. Se on meidän kaikkein tärkein tavoitteemme. Ja nyt meidän täytyykin kysyä itseltämme, tarvitaanko muita täydentäviä välineitä tulevaisuudessa näiden kahden merkittävän pääasiallisen välineen rinnalle. Näitä kahta haluamme käyttää mainituista syistä. Ja nyt meidän täytyykin yhdessä teidän kanssanne jatkaa tätä työtä ja tuestanne ja yhteistyöstä olen hyvin kiitollinen. Kiitokset. Kiitoksia.